Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi teollisuusvaliokunnan kokoukseen. Esityslista on teille jaettu. Ei varmaan ole mitään kysyttävää eikä muutospyyntöjä, ei ilmeisesti. No sitten esityslista on hyväksytty. Minulla ei ole myöskään mitään ilmoitusasioita, joten mennään heti kohtaan kolme, nimittäin Euroopan satelliitinavigointiohjelmien väliarviointi, täytäntöönpanon arviointi, tulevaisuuden haasteet ja rahoituskehys. Tähän aiheeseen meillä on lainsäädäntöaloitemietintö ja kollega Remek, jonka toivotan sydämellisesti tervetulleeksi, on vastuussa tästä mietinnöstä. Ja hän on pyytänyt, että järjestäisimme tänään puolitoista tuntisen minikuulemistilaisuuden. Siksi toivotan sydämellisesti tervetulleeksi tänne muutamia asiantuntijoita, herra Alan Benetou, rova Barsi Pataki. Hän oli ennen täällä valiokunnassa jäsenenä, herra Jean-Jacques Tortora ja herra Thomas Starek. Nämä asiantuntijat on kutsuttu tänne kuulemistilaisuuteen. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette päässeet paikalle kertomaan meille tilanteesta. Kyse on julkisista rahoituksista ja sitoumuksista, mutta myöskin tämän hankkeen tulevista haasteista ja tarkoituksena on tarkastella niitä kriittisesti. Kiitän sydämellisesti siitä, että kaikki ovat paikalla ja tähän varmaan päättyykin minun työni. Ja ensimmäisenä haluaisin antaa herra Benetolle puheenvuoron. Herra Beneto, teillä on puheenvuoro. Vielä haluaisin muistuttaa, että puhujat yrittäisivät e, pitäytyä kymmenessä minuutissa, e, kymmenen minuutin puheenvuorossa, koska sitten meillä olisi paremmin mahdollisuus jälkeenpäin esittää kysymyksiä ja teilläkin on mahdollisuus vielä antaa kattavampia vastauksia. E, kiitoksia. Herra Benetu, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijäänne Galileo aiheen esittelijää tästä kutsusta. Minä en ole koskaan tämän valiokunnan jäsen. Minut on kutsuttu tänne erään verkoston puheenjohtajana. Tämä verkosto on ollut olemassa vuoden ajan. se on eurooppalainen sellaisten alueiden verkosto, jotka käyttävät avaruustekniikkaa. Kyseessä on Nereus-verkosto. Siitä hieman kertoisin. Tällä hetkellä siihen kuuluu 26 aluetta 12 valtiosta ja verkoston tehtävä on erittäin yksinkertainen. Tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia alueilta, kokemuksia, joita pidetään kaikkein hyödyllisimpinä pitää yllä tiedonvaihtosuhteita molempiin suuntiin alueiden välillä ja Euroopan unionin toimielimiin päin. Verkoston tarkoituksena on siis vaihtaa avaruusteknologiatietoja. Meillä on kaksi tärkeää ohjelmaa, GNESS ja Galileo, ja GNS, GNSS, siis nämä ovat satelliittinavigointijärjestelmiä. Verkoston työskentely on sitä on tehty myös työryhmän kautta. Se on ollut vasta todella vuoden voimassa tämä verkosto, joten verkostolla on toistaiseksi aika vähän panosta tuotavanaan. Mutta työtä tehdään työryhmässä, jota johtaa herra Venesi, ja se on kokoontunut useaan kertaan. Siellä on vaihdettu tietoja. Ja saa Galileo eh, sopimuksen tiedosta tarkoituksena tätä, kuinka tilanne kehittyy ja minkälaisia suhteita alueiden ja EUn välillä on. Ensinnäkin haluaisin todeta, että kun ajatellaan niin ihannetilannetta, puheita ja kentän todellisuutta, niin usein ero on hyvin suuri. Haluaisin antaa tästä yhden esimerkin. Kun ajatellaan ähm, satelliittinavigointisovelluksia, puhutaan usein klustereista, kilpailukykykeskuksista, korkean koulutuksen äh, laitosten yhteisöistä ja havaitaan, että ei ole mitenkään selvää, mitkä teollisuuden alat ovat, voivat parhaiten kehittää satelliittinavigointisovelluksia. Ei ole selvää, ovat, ovatko ne suuria yrityksiä, jotka ovat hyvin edustettuina näissä klustereissa ja keskuksissa, vai ovatko ne pikemminkin pk-yrityksiä. On aivan selvää, että yhtä mieltä ei olla nereusverkostolle, jota edustan, on selvää, että PK-yrityksillä on keskeinen rooli, sitä olisi vahvistettava. Viittasin hetki sitten tähän työryhmään, jonka nimi on Pegasus, joka on se GSA Galileon alulle paneva. Ja tarkoituksena on pyy- pyytää GSLtä apua perustamaan seurantakeskuksen kullekin alueelle ja myös alueiden välisiä seurantakeskuksia varten, jotta voidaan laatia tarkka katsaus siitä, millaisia, millaiset teollisuudet voisivat hyödyntää satelliittiteknologiaa. Haluaisin, haluta myös sonderata, mitä mahdolliset sovellusalat voisivat olla. Niitä on hyvin us, us, suuri määrä. On myös tärkeää rakentaa horisontaalisia suhteita ja molemminvälisiä etuja. Se on ehkä tärkeämpääkin kuin uuden innovoivan tekniikan kehittäminen. Nyt on jo löydetty hyötyä toimijoiden lähentämisestä. Kaikki tunnette sovellukset liikenteessä, myös terveydenalalla ja maataloudessa voidaan hyödyntää näitä sovelluksia. Siellä voidaan esimerkiksi kastelu- ja lannoitetilannetta tarkkailla satelliittijärjestelmien kautta. Olisi siis perustettava seurantakeskuksia, joita ei vielä ole olemassa ja uskon, että osapuolet ovat hyvin tietämättömiä tilanteessa, tilanteesta eri alueille, alueiden välillä ja alueiden ja EU-toimielinten välillä. Nereusen työryhmä satelliittinavigointisovelluksesta on julkaissut asiakirjan marraskuussa 2009. Mielestäni se on kiinnostava ja merkittävä asiakirja. Haluaisin mainita kolme ehdotusta, joita täällä olisi syytä korostaa. Ensimmäinen ehdotus koskee sitä, että alueilla tarvitsemme kaikki luultavasti lisävarmuutta koska koskien Galileo-ohjelman kehityksestä. En nyt halua tässä palata Galileo-hankkeen koko historiaan tietenkään, mutta on aivan selvää, että jotta pk-yritykset saadaan mukaan, kentälle tarvitaan varmuutta tulevaa vuosia ajatellen koskien Galileo-ohjelman kehittymistä. Toinen huomio, jonka esitimme, koski rahoitusta. Tietenkin näiden satelliit- äh, kyseessä on siis satelliittinavigaatiosovellusten rahoitus. Tunnemme puiteohjelman. Meillä on myös alueiden omaa rahoitusta. Uskon, että tässäkin tarvitaan vuorovaikutusta, jotta voitaisiin äh, jakaa tätä rahoitusta ja Euroopan tasalla toimia johdonmukaisesti ja pohtia sitä, kuinka varoja voidaan jakaa seitsemännen puiteohjelman ja kohesio- ja sosiaalirahastojen kautta ja näiden EAKR-rahastojen kautta. Tiedämmehän, että vuod- tulevat kymmenen vuotta ovat nyt keskustelun alla. Alueet tietenkin toivovat, että EAKR varoja kohdennettaisiin uudelleen ja alueille kyseessä on tärkeä rahoituslähde, jolla voidaan täydentää muita lähteitä, kuten seitsemäs puiteohjelma, mutta varmasti voimme tästä keskustella. Kolmas kohta, jonka haluan mainita tästä GNSS-nereustyöryhmästä, koskee sitä, että olisi tarpeen jakaa tietoa ja informaatiota. Ehkä hämmästytte kun sanon tämän, mutta tilanne on se, että kentällä, jossa sovellukset kehitetään, on aika vähän toimijoita, sellaisia toimijoita, jotka tietävät, mikä tilanne on ja jotka hallinnoivat hyvä, hyvin Galileo-ohjelman tapaisen mekanismin. Usein tapaamme teollisuuden ja pk-yritysten edustajia, mutta, jotka ovat tässä tietoisia, mutta hallinnon tasolla on paljon puutteita informaatiossa ja tiedotuksessa. Ja siksi uskon, että meidän verkostollamme on kysyntää EU-hun päin niin, että voitaisiin jakaa tietoa ja ehdottaa Galileo-ohjelman kaikkia mahdollisia sovelluksia kentälle. Tällaista tietoa nyt tällä hetkellä puuttuu ja sitä olisi nyt kehitettävä. Haluaisin vielä mainita yhden asian, kun nyt puhumme Galileosta ja Egenosista. Aika harvat tietävät omallakaan alueella, niin Midi-Pireneillä, Ranskan etelässä, mikä on Galileon ja Egnosin linkki. Myös siellä, jossa Egnosia on täytäntöön pantu sovittu Madridin kanssa kumppanuudessa. Harvat tietävät, mistä kuitenkin on kysymys. Egnosista ja sen kvalifioinnista puhutaan paljon. Se, että Egnos-signaali kvalifioidaan merenkäyntiä varten on erittäin tärkeä askel sovellusten kehittämiseksi. Myös se, että siviili merenkulussa voidaan käyttää signaalia on erittäin ratkaiseva tieto. Ja kun nyt puhun tiedotuksesta, haluaisin todeta, että olisi hyvin tärkeää tiedottaa siitä, mitä Egenos merkitsee verrattuna Galileo-mekanismeihin. Tällä hetkellä Euroopan kansalaiset tuntuvat kyllä GPS, ole, ovat myös kuulleet puhuttavan Galileosta, mutta Galileosin ja Egnosin väliset suhteet ja tekniikan kehittyminen on vielä jäänyt hämärän peittoon. Haluaisin korostaa tätä asiaa. Haluaisin antaa tästä vielä joitakin esimerkkejä, koska se on toki kiinnostavaa me ajatellen. Meillä on tietoja kokemuksista, joita on tehty alueilla, erityisesti Nereus-verkoston jäsenalueilla. Kyseessä ovat usein sellaiset alueilla, joilla on paljon avaruustekniikkapotentiaalia, mutta satelliittinavigointisovellukset eivät koske ainoastaan sellaisia alueita, joilla on avaruustekniikkaa ja teollisuuspotentiaalia, vaan ne koskevat kaikkia Euroopan alueita. Esimerkiksi tämä Bremenissä tehty kokeilu koskien konttiliikenteen logistiikkaa ja turvallisuusseikkoja ja muuta tällaista on eri, erittäin kiinnostava koe. Haluaisin myös mainita hankkeen, jota kehitettiin hyvin tar- tarkkaan merenkulkuun satama-alalle. Kyseessä on Seagate-hanke äh, Nor- Mecklen- Pohjois-Mecklenburgissa kyseessä. Tämä, tämä liittyy Rostokin sataman mekanismin kehittämiseen. Tämä on äärimmäisen kiinnostava hanke. Myös Venesi-hanke, sekstantti hanke on merenkäynti äh, hanke, joka kohdistuu suuren riskin väylille. Se, mitä voidaan kehittää merenkulussa, voidaan myös kehittää maantieliikenteessä ja, ja lentokentillä. Haluaisin mainita Klusta. Järjestelmä sitä kehitettiin erityisesti Tuluusissa ja Bordon lentokenttäalueella. Kyseessä on sovelluskehittelmä, joka koskee lentokenttäalueita ja teknistä huoltoa. Voisin mainita muitakin hankkeita, jotka on suunnattu liikkumisrajoitteisille, huonosti näkeville henkilöille ja mm, muita terveyteen liittyviä hankkeita, jotka ovat erittäin tärkeitä. Esimerkkejä voitaisiin toki antaa vielä enemmänkin, mutta haluaisin mainita vielä yhden asian. Kun nyt kerran puhutaan rahoituksesta, hyvin usein alueilla keskitytään hyvin konkreettisiin hankkeisiin ja ollaan ikään kuin teollis sen hankkeen pilotti projektihankkeessa. Usein ongelma on kuitenkin se vaihe, kun pilottiprojektista pitäisi päästä siirtymään markkinoille. Se on vaihe, joka edellyttää merkittäviä määrärahoja. Tänä päivänä PK-yritysten ongelmat jotka koskevat eh, siirtymistä prototyypistä markkinoille, on todella merkittävä kysymys. Ja tämän vaiheen rahoittaminen on vielä auki oleva kysymys. No niin, eh, aika ei ollut tämän enempää. Varmaankin voimme keskustelussa palata joihinkin näistä asioista. Kiitoksia. Darf mich eh, sehr herzlich bedanken. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rova Pataki. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. The chairman of the committee, the rapporteur. arvoisa esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi haluaisin kiittää teitä kutsusta. pnss asetus joka hyväksyttiin 2008, järjesti uudelleen eurooppalaisen globaalin navigointijärjestelmän. Tänä vuonna komission on tarkoitus esittää keskivälin tarkistus ja haluaisin sanoa tosiaan, että olen erittäin mielissäni Itren oma mietinnöstä, joka heijastaa parlamentin visiota nimenomaan tässä aiheessa. Omassa puheenvuorossani tänään haluan analysoida niitä tuloksia, joita on tähän saakka tältä alalta saatu ja yritän sitten esittää niitä haasteita, joita meillä on edessämme. Galileo Päätös, jonka parlamentti ja neuvosto tekivät vuonna 2008, avasi tien aivan uudelle alulle. Voimme sanoa, että ohjelman uudelleen profilointi osoittautui menestyksekkääksi. Me olemme, meidän on siksi esitettävä kiitoksemme ja tunnustuksemme komissiolle. Ohjelma on aloitettu uudelleen, sitä on vauhditettu ja siitä on tullut avoimempi. Ja ohjelman täytäntöönpano on muuttunut dynaamisemmaksi, hallinnointirakenne toimii. Uudessa roolissaan ohjelmahallinnoijana komissio on voinut kuitenkin panna täytäntöön erilaisia päätöksentekorakenteita ja varmistamaan sen, että välttämättömät puitteet toimivat. Monivuotinen valtuuskuntasopimus, joka on Esan kanssa tehty, siinä on selkeytetty Esa, Esan velvoituksia hankintaviranomaisena ja ensimmäisenä sopimusinstanssina. GNSS on tällä tavalla saanut, sen välille on saatu, tai on, on saatu aikaan komitea Galileon kansainvälinen paneeli GEP, joka valmistaa yhteistyön Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välillä. Mitä parlamenttiin tulee, voisimme ehdottaa että sen valvontaroolia harkittaisiin uudelleen kahdessa suhteessa. Yhtäältä, mitä tulee sen statukseen, menettelyssä Lissabonin sopimuksen perusteella. Ja toisaalta on suositteltavaa vahvistaa sen valvontaroolia GIPssä niin, että se voi käyttää omaa oikeuttaan esittää lausuntoja. Mikäli välttämätöntä parlamentin on tiedotettava asianmukaisille valiokunnille GIPssä tapahtuvasta toiminnasta. Hyvät naiset ja herrat, älkää unohtako, että GIPn avulla parlamentti on myös ottanut vastuun ohjelmasta. model. The... Uusi rahoitusmalli, eli rahoitus, jota GNSS-asetuksesta saadaan, on mahdollistanut myös EGNOSin integroinnin mitä tulee Galileoon, niin se on saanut aikaan sen, että on voitu aloittaa hankinta. Mitä kuuteen työpakettiin tulee, niin ne on identifioitu. Ja äh, tarjousten arviointilautakunta tukee FOC-prosessia ja kolme työpakettia on jo arvioitu. Ja äh, on tehty sopimus kuudesta satelliitista. Mitä päätyöpaketteihin tulee, niin allekirjoitusta odotetaan vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Mitä tulee hankintamenettelyyn, me voimme kokea joitakin viiveitä, mutta tämä ei kuitenkaan ole vaara koko ohjelmalle sinällään. Meidän on tässä parlamentissa tehtävä jotain sille tosiseikalle, että teollisuuden tasapainoinen osallistuminen kaikilla tasoilla, ennen kaikkea PK-yritykset mukaan luettuna kaikissa jäsenvaltioissa, eli asetus artikla 12a2, sitä ei ole täysin pantu täytäntöön. Sen lisäksi, mitä tulee kaksitahoiseen menettelyyn, asetus 12a3d, siinä on joitakin ongelmia. Procedure of the work package 4 siis mitä tulee työpakettiin neljä. Siksi haluan hyvin vahvasti suosittaa, että parlamentti syventyisi tähän asiaan. Mitä sitten tulee budjettihallinnointiin, haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että Tilintarkastustuomion eri, tuomioistuimen erityiskertomuksen perusteella parlamentti pyysi komissiota valmistamaan ajantasaiset luvut, jotka voitaisiin loogisesti sisällyttää keskivälin arviointiin. Saattaa olla huolta kuitenkin pienestä tai kapeasta budjettimarginaalista FOC-vaiheessa, joka olisi IOV-kustannusylitysten syytä. Meidän on saatava yksityiskohtaisempaa tietoa tässä suhteessa komissiolta. Toinen ongelma on se, että mitä yhteisön rahoitukseen tulee, siis 3405 miljoonaan euroon, joka sisältyy 400 eh, miljoonaan euroon, joka on seitsemännestä puiteohjelmasta. Mitä tähän summaan tulee, niin parlamentille saattaisi olla paikallaan tarkistaa, on, vaikuttaisiko tämä summa kielteisesti asianmukaiseen tutkimukseen. Mitä tulee sitten projektin kehitykseen ja täytäntöönpanoon, on aika vaikea ottaa siihen kantaa. Vaikka jotain viivettä on odotettavissa, tämä ei kuitenkaan vahingoita tai haittaa ohjelman täytäntöönpanoa ainakaan vielä. Valitettavasti kuitenkin komission asiakirjat eivät, niissä ei verrata projektin statusta alkuperäiseen työsuunnitelmaan. Siksi tuskin pystymme arvioimaan tämän projektin kulkua. Siksi ehdotan, että parlamentti pyytää informaatiota tästä komissiolta keskivälin tarkistuksissa. Joitakin kommentteja voidaan tässäkin vaiheessa jo esittää. Mitä Egnokseen tulee, me voimme arvioida, että sertifiointiprosessi, mitä tulee siviiliilmailuun, on käynnistetty. Kuitenkin on erittäin tärkeää tässä suhteessa, että yksikään jäsenvaltio ei jäi, olisi sellaisella, sellaisessa tilassa, jossa EGNOS-signaali on ainoastaan osittain saatavissa tai ei ollenkaan ole saatavissa koko sen alueella. Toinen seikka, jota myös tarvitsemme, mitä GNS sovellus toimintasuunnitelmaan tulee olisi luetteloida käytännön askeleet, jotka auttaisivat Euroopan teollisuutta saamaan korkean arvon GNSS-markkinoilla. Hyvät naiset ja herrat, puheenvuoroni toisessa osassa haluaisin puhua teille joistakin, kertoa teille jotakin ajatuksia niin edessä olevista haasteista. Odotamme komissiolta ehdotuksia tulevassa väliarvioinnissa, kun ohjelma käynnistettiin uudelleen, siis sen jälkeen ma- maailmanlaajuinen ympäristöilmapiiri on muuttunut, mitä tulee talouteen ja teknologiaan. Kilpailijat saattaisivat jossakin tapauksissa olla kumppaneitakin, mutta kilpailusta on tullut tiukempi ja voimme tosiaan vahvistaa sen tai odottaa sen, että ne ovat hyvin dynaamisesti etenemässä haluaisin sanoa, että alun perin tämä lähtökohta oli sotilaallinen. Ja tämä merkitsee sitä, että maailmanlaajuiset Galileo-markkinat ovat kaventuneet. Väliarvioinnissa niin on keskityttävä keskinäis, keskin, kaikkein keskeisimpiin aiheisiin, ja sen täytyy myös antaa asianmukaiset vastaukset. Mitä tulee siihen, että taataan markkinoiden käyt- Galileon, se, että markkinat käyttävät Galileoa, haluaisin korostaa seuraavaa asiaa koska Egnos ja Galileo ovat molemmat siviiliohjelmia ja meidän kilpailuillamme on sotilasbudjetit, pitäisin hyvin hyödyllisenä vahvistaa ja vauhdittaa PRSn käyttöä. Mikä? Ja tällä tavallahan myös, tällä tavalla se myös vauhdistaisi meidän siviili-GNS-ohjelmia. Eurooppa on tulossa enemmän riippuvaiseksi satelliittinavigaatiopalveluksista, jotka vaikuttavat myös strategisempiin eh, toimialoihin, ja siksi sovellutustoimintaohjelmaa on nopeutettava. Haluaisin korostaa erilaisten standarditoimintojen tärkeyttä ja yhteensopivuutta. Parlamentin on täytettävä oma tehtävänsä, mitä tulee GNSS-asetukseen artiklaan 6 ja 2. Kolmanneksi Galilean teknologian kontrollia kontrollijärjestelmää on kehitettävä mahdollisimman pian yhteisön vientipolitiikan yhteydessä, jotta voitaisiin ryhtyä tarpeellisiin valvontatoimiin, mitä tulee arkaluontoisiin aiheisiin. Haluaisin viitata joihinkin päätehtäviin, joita seuraa järjestelmän omistajalle. Mitä järjestelmän omistajan rooliin tulee, se on aivan uusi koko yhteisölle ja siksi meidän on tehtävä hyvin tärkeitä ja eteenpäin vieviä päätöksiä. A decision on the governance. <clears throat> mitä tulee hallinnointiin ja rahoituspäätöksiin, mitä Galileon, Galileo-ohjelman toimintaan vuoden 2013 jälkeen tulee tarvitaan, ennen kaikkea mitä tulee seuraaviin rahoitusnäkyviin. Eurooppalaiset GNSS-ohjelmat eivät siedä uutta päätöstä, joka johtaisi umpikujaan. Haluaisin toistaa, Eli Euroopan GNSS-ohjelmat eivät sietäisi enää sellaista päätöstä, joka johtaisi umpikujaan, mikä tapahtui vuonna 2008, jolloin korjaustoiminta osoittautui välttämättömäksi. Tarvitsemme selkeän ja ajankohtaisen selvityksen tämän kaupallisista sovellutuksista ja juridisesta sopimus- ja rahoitusrakenteista. Mitä tulee sitten velvollisuusjärjestelmään, mitä satelliittinavigaatioon tulee ennen kaikkea EGNOSta ajatellen, kaikkea tätä on vauhditettava, jotta voitaisiin vähentää erilaisia riskejä, jotka koskevat turvallisuussovellutuksia. Toinen elementti, joka on saatava myös toimimaan, puuttuu. On kysymys tekijän oikeuksista tai riskihallinnoinnista. Ne ovat myös aivan välttämättömiä elementtejä, jotka seuraavat omistajuudesta. Ja lopuksi, mitä tulee Euroopan unioniin, Euroopan unioni tarvitsee radionavigointisuunnitelman. Meidän on optimoitava erilaiset navigaatioinfrastruktuurit ja palvelut kautta Euroopan johdonmukaiseen yhtenäiseen rakenteeseen. Tämä on erillinen tehtävä GNSS-ohjelmista, mutta niiden su- toiminta on mahdotonta ilman tällaista sopimusta. Suoraan valittuna toimielimenä Euroopan parlamentin on kannettava oma vastuunsa tässä suhteessa. Hyvät naiset ja herrat, aikani päättyy. Luotan siihen, että parlamentti jatkuu, jatkaa GNSS-ohjelman toteuttamista strategisena tehtävänä ja se ottaa johtavan roolin tässä prosessissa itselleen tässä tehtävässä. Toivotan teille kaikkea menestystä. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Rouva Parsipataki. Ja seuraavaksi herra Tortora. Thank you. Uh, <coughs> so, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä oikein paljon kutsusta kertoa täällä teollisuuden näkökulmasta äh, Galileon ja siihen, missä tilanteessa se on tässä vaiheessa. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, että vuonna 2008 Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki äh, tarkastuksen ja arvioi Euroopan komission äh, ohjelmahallinnointikykyä. Tämä tarkastus oli tarpeellinen. En nyt palaa sen johtopäätöksiin ja suosituksiin, mutta haluaisin vain korostaa, kuinka vaikea ohjelmaiden, ohjelman hallinnointi on ja, ja kuinka haastavaa sen luominen on aivan alusta asti. Tämän jälkeen on tehty hyvin paljon toimia ja haluaisin kovasti kiittää komissiota siitä, mitä se on tehnyt. Se on lisännyt henkilökuntaansa Galileo-toimien hallinnoinnissa. Mutta silti tänä päivänä näyttää vielä siltä, että Euroopan komissio keskittyy lähinnä erilaisiin prosesseihin, apurahojen valvontaan ja laillisiin ja hallinnollisiin toimiin. Ja teollisuuden näkökulmasta vieläkin komissiossa todellisessa ohjelman hallinnoinnissa on puutteita ja haluaisin nyt yksilöidä vähän tarkemmin sitä, mitä tässä tarkoitan. Ohjelman hallinnointi. Ohjelma on, ohjelmia on hallinnoitava ensinnäkin poliittisesti ja tässä me kaikki odotamme suurta eh, vahvaa johtavuutta komissiolta, mutta eh, ohjelmia on myös hallinnoitava teknisesti ja tässä voin, eh, AST voi todellakin antaa tukea komissiolle, mutta sitä on myös hallinnoitava teollisesti ja tästä näkökulmasta mm, sääntöjä on so, muutettava. ESA voi antaa tukea, mutta se ei voi ylittää komissiota. Komission on varmistettava johtajuus poliittisella tasolla. ESAlla on erittäin tärkeä rooli ja tämä on aivan kiistatonta. Mutta komission sääntöjä ja rakenteita on muutettava, jotta ne sopisivat paremmin teollisuuden tämänhetkiseen todellisuuteen. Me kaikki tiedämme, että lakimiesten on vaikea keskustella insinöörien kanssa ja ohjelmaa ei voida hallinnoida ainoastaan ähm, rahoituksen näkökulmasta. On tunnettava, mitä, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista tällä teollisuuden alalla. Ja se, mikä on tässä pelissä, on Euroopan teollisuuden kykyjen kehittäminen avaruusalalla ja nämä kyvyt vaikuttavat suoraan Euroopan kykyyn varmistaa eh, itsenäisyytensä avaruusalalla. Galileon hallinnointi sitten. Sanoisin, että julkiset henkilökunnan kyvyn pitäisi kattaa kaikki eri osa-alueet, tekninen, laillinen, hallintoon liittyvä, kaupallinen, tieteellinen, rahoitukseen ja teollisuuteen liittyvät pätevyydet täytyisi kattaa. Meidän ei tietenkään tehtävämme ei ole neuvoa, kuinka tämä pitäisi järjestää, mutta täytyykö kaikki todellakin tehdä komissiossa vai pitäisikö komission ehkä luottaa enemmän ESAan, jotta nämä tehtävät voidaan toteuttaa. Tässä kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat tänä päivänä esillä. Toiseksi on varmistettava henkilökunnan vakaus ja pysyvyys, koska henkilökunnan pätevyys kasvaa ajan myötä ja tarvitaan vakautta, jotta näitä pätevyyksiä voidaan lisätä ja tukea vuosien varrella. Jos henkilökuntaa kierrätetään liiallisesti, niin se ei pidä yllä Ähm, pätevyyttä, jota tarvitaan, jota on tehty hyvin paljon tehokkaan hankintojen menettelyjen parantamiseksi. Äh, hankintamenettelyjä on yritetty sopeuttaa avaruusohjelman tarpeisiin ja näitä toimia on lisättävä ja tilannetta on uudelleen arvioitava muutaman kuukauden kuluttua koko siis tätä hankintajärjestelmää. Ja lisäksi on määriteltävä selkeästi vastuujako, jotta voidaan varmistaa, että jokainen toimija voi ottaa täyden vastuun omasta Äh, hallinnon alastaan. Jos mennään pidemmälle kuin Galileo, koska Galileo tulee varmasti muokkaamaan komission tulevia mahdollisuuksia käsitellä äh, koko avaruusinfrastruktuuria, jota tänä päivänä suunnitellaan. Tässä tarkoitan Cesaria, joka oli ilmaliikenteen hallinnointia, GMS ja samoin avaruusturvallisuus. Ja se, mitä Galileon suhteen tapahtuu, on erittäin merkittävää kaikkien näiden ohjelmien tulevaisuuden kannalta. Ja se, mikä tässä on pelissä, on mahdollisuus varmistaa ei vain kehitysvaiheen toimivuus, vaan myöskin operaatioiden toimivuus. Ja yhteisrahoitus on tässä varmasti merkittävä teollisuudelle avaruusalalla. Ja tässä, tässä päätänkin puheeni. Teollisuus tarvitsee kyvykästä julkisen sektorin asiakasta, asiakasta, joka tietää mitä hän haluaa, joka vaatii sen mitä haluaa ja joka voi olla toimia välittäjänä julkisten instituutioiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia herra Tortora ja seuraavaksi herra Starek, mutta hänen täytyy ensin mennä tuohon tietokoneelle, joten hetki vielä. It's your turn. So, good afternoon, Mr. Chairman. Hyvää iltapäivää, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää teitä siitä, että sain mahdollisuuden tulla tähän minikuulemiseen, koska Tsekin tasavalta on erittäin kiinnostunut kaikista toimista, jotka jotenkin liittyvät eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmiin ja teknologiaan. Ja aluksi haluaisin esitellä itseni. Nimeni on Tomas Starek ja olen ö, toiminut Tsekin teknisessä yliopistossa Prahassa osittain ja osittain PK-yrityksissä. Siellä olen toiminut konsultointina ja tutkimuksen kehityksen saralla liittyen älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja siksipä minun ö, puheenvuoroni keskittyy enemminkin näiden sovellusten todelliseen käyttöön, tai siis Galileon ja siihen, miten sitä käytetään sovelluksissa aluksi olen luetellut ne avainalueet, josta Galileo, jotka ovat Galileon edut, ja haluaisin nyt esitellä muutamia asioita, jotka on tehtävä tässä eh, vaiheessa, kun kehitysvaihe on jo alkanut, ja meidän tulisi nyt pohtia sitä, millaisia liiketoimintamalleja Galileo-palveluille aiomme luoda, jotta tämä olisi mahdollista. Ensimmäisessä vaiheessa meidän olisi sovitettava erilaiset sovellus kategoriat erilaisiin palvelutasoihin. Ensinnäkin meillä on mahdollisesti avoimia palveluita, sitten kaupallisia palveluita, sitten palveluita, jotka liittyvät turvallisuuteen ja lopuksi julkisesti hallinnoituja palveluita. Ja nämä yhteydet ovat tärkeän, tärpeen koska nämä eri palvelun tasot Galileossa myöskin kuvastavat mahdollisia käyttäjäryhmiä. Kunhan olemme kartoittaneet nämä eri sovellukset äh, Galileon palveluihin. Meidän on markkina-analyysin kautta tarkasteltava eh, ei vain tämänhetkistä tilannetta, vaan myöskin tilannetta mahdollisesti vuoden 2015 jälkeen. Ja GSM vuonna 2009 teki eh, suuren ponnistuksen, koska ehm, otettiin käyttöön ohjelmisto, jolla edeltä ennalta käsin arvioidaan GNSS-markkinoita Euroopassa ja tällä tavoin pystymme arvioimaan sopivia liiketoimintamalleja. Nämä, tämä tieto tulee GS tutkimuksista ja myöskin tutkimuksen, tutkimuksesta ja kehityksestä. Jos todellakin haluamme luoda erilaisia käyttäjäryhmiä erilaisille Galileo-palveluille, meidän tulisi esittää aluksi kysymys, odotammeko todellakin omavaraista liiketoimintaa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Tähän voidaan vastata kyllä. Voimme sanoa, että me haluamme, että tämä on omavarainen liiketoimintamalli Galilean operationaalisessa vaiheessa. Tai sitten voimme vastata, että ei. Ja tärkeää tässä ovat sosiotaloudelliset seuraukset, koska Galiloa tullaan pääasiallisesti käyttämään julkisella sektorilla ja sillä tulee olemaan julkisia hyötyjä ja meidän on katsottava, miten näitä hyötyjä määritellään analyyseissamme. Jos sanomme, että me emme tarvitse tätä omavaraisuutta, niin silloin analyysissamme otamme huomioon myöskin sosiotaloudelliset hyödyt. Tämän pitäisi olla komission tehtävä sitten määritellä sopiva yhteisrahoituksen taso perustuen tälle näihin lukuihin. En tiedä, pystyttekö lukemaan tuon kaavion tuolla, mutta tässä on GNSS Ähm, markkina-arvio, jossa suurin osa äh, sosiotaloudellisista hyödyistä syntyy äh, maantieliikenteelle. Äh, tästä on siis eniten hyötyä maantieliikenteelle, maataloudelle, lentoliikenteelle ja sitten televiestintäjärjestelmille ja sovelluksille. Joten näette, että sosioekonomiset hyödyt ovat erityisen suuret maantieliikenteessä ja meidän olisi oltava tietoisia tästä. Mitä tulee Galileon markkinamahdollisuuksiin vuoden 2015 jälkeisellä ajalla, voidaan todellakin olettaa, että mm, säädöksistä johtuvia sovelluksia tulee lisääntyminen, koska erilaiset direktiivit ovat nyt jo esillä. Samoin direktiivi, joka liittyy vaarallisten aineiden kuljetukseen, sitä tarkastellaan nyt Euroopassa. Joten nämä sovellukset, jotka syntyvät lainsäädännöstä, ne antavat meille varsin suuren käyttäjäryhmän. Se on hyvä asia. Ja lisäksi meillä on suurta potentiaalia lisäarvoa tuoville palveluille, jotka voidaan kattaa sitten avoimilla Galileon palvelumuodoilla. Sitten mitä tulee markkinoille tutkimusta markkinavetoisiin sovelluksiin, niin meillä on muutamia varsin suuria ehdotuksia Euroopan unionissa, esimerkiksi Civis Coopers, Salesforce ja muut, jotka liittyvät esimerkiksi ajoapujärjestelmiin. Ja autoteollisuus keskittyy tähän erityisesti ja autoteollisuudesta mm, tulee Galileon asiakkaita myöhemmin. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, mitä tulee erityissovelluksiin, on varsin itsestään selvää, että puolustusvoimat kehittelevät sovelluksia, myöskin sovellukset, jotka liittyvät pelastuspalveluihin, tai sovellukset, jotka liittyvät lentokenttien liikenteeseen kiitoradoilla lentokoneiden koneiden rullaukseen. Ja näihin sovelluksiin meidän tulisi keskittyä, ja tämä mainittiin edellisessäkin puheenvuorossa, sovelluksiin, jotka vaativat korkeita tasoa, jotka edistäisivät näitä Galileon palveluja. Toinen kysymys ovat avoimet palvelut. Meillä on valtaisat kaupalliset markkinat, erityisesti mitä tulee ähm, autojen satelliittinavigointiin. Eh, on erilaisia mahdollisuuksia. Voidaan maksaa riippuen siitä, kuinka paljon käytetään tai miten ajetaan. Ja markkinoilla on suurta painostusta, että kuluttajat ostaisivat uudenlaisia laitteita tai eh, päivittäisivät laitteistoaan. Eh, Galileo varten. Tämä on erittäin tärkeä kysymys erityisesti markkinoille, no, joille heidän tulisi esitellä Galileon hyödyt käytännössä. Tämä voi olla hyvin pitkä prosessi. Johtopäätös on tästä, ei pitäisi odottaa, vaan pitäisi ryhtyä saman tien myönteisiin kampanjoihin, jotka lisäisivät Galileo-palvelujen käyttöä. Ennen kuin päätän, puheenvuoron, niin haluaisin esitellä teille viimeisen kalvon, niin se on hiukan erilainen kuin edelliset. Ja haluaisin täältä sanoa, että Galileo mainitaan aina tärkeänä osana sovellusketjua. Että saadaan korkeampia arvoja järjestelmäparametreille mainitaan esimerkiksi autojen navigointijärjestelmät. Se on Galileon tärkein panos, mitä tulee loppusovelluksiin, ja Galileon järjestelmäparametrit, tai ainoastaan järjestelmäparametrit tulevat vaikuttamaan sovelluksen toimivuuteen, mutta useimmissa tapauksissa on myös toisenlaista langatonta tiedon välitystä autojen välillä tai auton ja infrastruktuurin välillä. Jos tarkastelemme tätä kuvaa, niin nyt on selvää, että jotta kaikki sovellusten järjestelmäparametrit voidaan täyttää, niin se ei ole kyse ainoastaan paikannus järjestelmäparametreista, jotka eh, tulevat galileo palvelulta vaan myöskin televiestintäjärjestelmäparametrit ovat tärkeitä. Tämä on tärkeää, koska muuten meillä on, voi olla erittäin hyvä sovellus, joka käyttää Galileoa ja toimii erinomaisesti, mutta eh, julkisuudessa ihmisellä on eh, sovellus, jonka toiminta ei ole joka on toiminta, joka toiminta on puutteellista, mutta se ei joudu Galileosta, vaan muista kysymyksistä, esimerkiksi televiestintäjärjestelmistä. Johtopäätöksenä haluaisin esitellä muutamia vaiheita tässä operationaalisessa vaiheessa. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana tässä valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi on tuotava panoksia GNSS Market Monitor sovellukseen, yhdistettävä erilaisia sovelluksia erilaisiin sovelluksia luokkiin, keskityttävä erilaisiin navigaatiopohjaisiin hankkeisiin, koska tämä on Galileon tulevaisuus. Ja lopuksi halusin vielä muistuttaa siitä, että sovellus alukset, jotka käyttävät Galileoa, niiden lopullinen toimintakyky riippuu myös monista muista tekijöistä. Kiitoksia. Voisin kiittää sydämellisesti kaikkia neljää asiantuntijaa ja myöskin erityisesti sitä, että pidette kiinni puheajoista. Nyt kollegoilla on mahdollisuus vielä esittää kysymyksiä ja kommentteja. Teillä on nyt siis mahdollisuus esittää kysymyksiä. Mr. Boisina, first one. Vážený pane předsedající, já jsem velmi... Puheenjohtaja, olen erittäin mielissäni siitä, että lopultakin asiat ovat etenevässä ja loppujen lopuksi näemme ne ensimmäiset askeleet, jotka johtavat Galileo-hankkeen toteutumiseen. Tietysti tämä on erittäin vaativa hanke ja sen merkitys on hyvin laaja, ei pelkästään puhuttaessa sovellutuksista, vaan myös niistä teknologioista, joita tässä ohjelmassa käytetään. Kaikki nämä ovat tämän järjestelmän, niitä, jotka hyötyvät järjestelmästä ei ole kysymys pelkästään sovellutuksista, vaan on myös teknologiasta, hallinnoinnista ja kaikki tämä on erittäin tärkeää Euroopalle. Mielestäni myös kaikki se informaatio, joka koskee Nereos-verkostoa, on erittäin hyödyllistä. Ja arvostan myös erittäin suuresti Rova Patsipatakin esitystä, koska me kaikki tiedämme, että parlamentin viimeis edellisellä lainsäädäntökaudella hänen nimensä oli yhtä kuin Galileo-hanke. Mitä sitten tulee herra Torturan esitykseen? Uh, o projektu Galileo. Uh, projekt... Kun luin tutkimuksen, joka, koski Galileo, joka on tehty Galileo-hankkeesta, minulla itse asiassa oli sellainen tunne, että tällä hankkeella tässä hankkeessa ei ole selkeää hallinnointia, hallintorakennetta kaikilla tasoilla määritelty. Ja herra Tortoran esitys itse asiassa vahvisti tätä tunnettani, koska näemme hyvin selkeästi, että olemme tosiaan, siis meiltä puuttuu määritelmä hallintorakenteesta tällä alueella. Mitä sitten sovellutuksiin tulee? jotka meille esiteltiin ja joilla, jossa kuvattiin kaikkien näiden teknologioiden käyttömahdollisuuksia ainakin osittain. Haluaisin kiittää kaikkia, kaikesta tästä informaatiosta ja myös oman poliittisen ryhmäni arvo, äh, varjoesittelijää ja haluaisin tosiaan esittää sydämelliset kiitokset kaikille. Kysymykseni koskee itse asiassa hallinnointia ja organisaation rakennetta, siis senhän, sehän on kysymykseni. Mitä organisaation rakenteeseen tulee, siis sellaiseen rakenteeseen, joka voisi edistää koko tätä hanketta. Onko teillä, hyvät herrat, minkäänlaista ajatusta tästä organisaation rakenteesta, joka olisi tarpeellinen tässä hankkeessa? Tiedän, että kysymykseni on erittäin laaja. Ehkä voisitte viitata joihinkin tiettyihin asiakirjoihin niin, että voin lukea kaikesta tästä, koska tiedän erittäin hyvin, että nämä monimutkaiset hankkeet perustuvat hyvin vankalle organisaation rakenteelle. Tämä hanke on yksi kaikkein monimutkaisemmista, joihin olen tähän saakka törmännyt. Kiitos. Nibla. Kiitoksia sitten Angelika Nigbler. Kiitoksia. Kiitoksia asiantuntijoille. Olen pahoillani, tulin hieman myöhässä, joten kuulin vain nämä viimeiset puheenvuorot, mutta nekin olivat hyvin kiinnostavia. Nyt haluaisin palata poliittisiin näkökohtiin. Haluaisin tietää, mitkä ovat niitä poliittisia kysymyksiä, joita meidän olisi tässä valiokunnassa tai täysistunnossa pohdittava. Esitän kysymykseni viimeiselle alustajalle. Kun ajatellaan tätä valmistelevaa vaihetta ja Galileota, onko kyse siitä, että meillä olisi siis järjestelmä, jota olisi tuettava ainoastaan verojärjestelmän kautta, vai tarvitaanko erityistä rahoitusta? Haluaisin myöskin tietää, millaiset tulevat olemaan hallintorakenteet, aivan kuten kollegani kysyi millainen olisi Galileo-järjestelmä, jos siitä halutaan tuottava taloudellisesti. Alun perinhän sen tarkoituksena oli tällainen PPP-malli. Minä ää, muistan, että silloin sanottiin, että ei ole tällaista bisneskeisiä ja sen takia tämä PPP-malli ei ollut menestyksekäs ja nyt täytyy varmistaa julkinen rahoitus tälle malli. Voitteko kuvitella, että meillä olisi sellainen järjestelmä, että Galileo voisi olla täysin omavarainen? Kiitoksia, kollega Ensu. Minulla on kaksi hyvin lyhyttä kysymystä. Ensiksi milloin asiantuntijat, jotka ovat täällä, uskovat, että tämä järjestelmä, Galileo-järjestelmä, olisi täysin toimiva. Ja toinen kysymykseni, ja se on myös ehdotukseni, mitä hankkeeseen tulee, jotta se voisi olla rahoituksellisesti kestävä. Oletteko sitä mieltä, että olisi mahdollista, että me Euroopan unioni, siis kansalaisten edustajina, voisimme jotenkin pakottaa kaikkia liikennejärjestelmien kehittäjiä ja rakentajia ottamaan käyttöön Galileo-järjestelmän niin, että he, tällä tavalla tosiaan voitaisiin puolustaa sitä, niitä kustannuksia, joita järjestelmiin investoidaan ja että järjestelmästä samalla tulisi itse itsensä rahoittava. Kiitos. En näe täällä muita kysymyksiä, sitten antaisin mielelläni puheenvuoron äh, kaikille puhujille. Äh, Rova Pataki. Äh, erlauben Sie mir auf einmal für die Fragen von Mr. Bresina. Haluaisin vastata kerralla kollega Bresinan ja äh, Rovangelika Niblerin kysymyksiin. Kuten esityksessäni sanoin, maailmanlaajuinen taloudellinen ja teknologinen tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun Galileo-hanke aloitettiin. Minun mielestäni meidän on huomioitava tämä. Meidän kilpailijamme, eh, niillä on kaikilla eh, sotilasbudjetti, niillä on laajemmat mahdollisuudet, mitä tulee rahoitukseen. Siksi minun mielestäni olisi erittäin tärkeää, että tämä PRS saadaan mahdollisimman nopeasti jälkeille. Se antaisi järjestelmällämme selkärangan. Tämä on kyllä siviilijärjestelmä eikä sotilaallinen järjestelmä, mutta sen tulisi olla jäsenvaltioiden äh, yhteisrahoittama. Siksi tämä on mielestäni erittäin tärkeä tekijä. Toisaalta me saimme komissiolta asiakirjan toimintasuunnitelman 2010. Tässä toimintasuunnitelmassa sanotaan, että meidän täytyy poliittisesti päättää, millaisen mallin haluamme operationaaliseen vaiheeseen. Ja sitten komissio voi oikeastaan esittää meille kaikki kysymykset, jotka liittyvät vastuuseen, jotka liittyvät avoimiin kysymyksiin. Meidän parlamentissa on ensin saatava selkeä kuva siitä, mitä mahdollisuuksia tällä alalla on, millaista vastuuta olemme valmiita hyväksymään ja sitten voimme päättää, minkä mallin haluamme valita. Minulle toinen kysymys on, tulemmeko saamaan riittävästi tuloja Galileosta. Ja suurin kysymys minulle on aina uudelleen, kuinka suurta vastuuta meidän pitäisi julkisena toimijana kantaa. Tässä minun mielestäni tässä, tämä on oikeastaan vastaus siihen kysymykseen, että millainen rakenne meidän tulisi valita. Minun mielipiteeni on se, että operationaalisessa vaiheessa meidän tulisi todennäköisesti valita julkinen malli. Kaikki uudet teknologiat tarvitsevat useita vuosia Ja kun ollaan sitten niin pitkällä, että olemme sataprosenttisen varmoja, että äh, järjestelmä toimii moitteettomasti, niin sitten voidaan ottaa yksityinen sektori mukaan. Siksi mielestäni olisi todella tärkeää ensimmäistä operatiivista vaihetta varten, useita vuosia varten pitää tämä julkisessa äh, hallinnassa. Mutta kysymys kuuluu, että mitä tämä maksaa. Ja komission pitäisi antaa meille selkeä vastaus. Sitten voimme päättää. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Venetu. Haluaisin palata tähän rahoitukseen. Kuten sanoin, Nereus-verkosto, eh, kaikki Euroopan panna, äh, se koskee kaikkia näitä avaruus, ohjelmia ja mukaan lukien GNSS. Kaksi-kolme vuotta sitten esitettiin hyvin voimakkaasti kysymys äh, GNSSn rahoituksesta ja muistan, että tuolloin oli Itävallan puheenjohtajakausi ja oli vahva painostusta sille, että tälle saataisiin yksityinen rahoitus, mutta hyvin nopeasti. Tämä on ehkä näkyvämpi GM, S, kun G, näiden muiden kanssa pian kävi ilmi, että jos odotetaan yksityistä rahoitusta näitä julkisen palvelun tehtäviä varten, mukaan lukien riskien ehkäisy ja niin edelleen, GMSn kohdalta ähm, tilanne selvisi nopeasti. Olen aika ihmeessäni tämän päivän Galileo-keskustelusta, koska, äh, koska siihen ei GMESn kanssa keskustelua ei käyty samalla tavalla kuin Galileon suhteen. Tuolla oli Ranskan puheenjohtajakausi, Verhoigen komission jäsenä Lillessä, Lillessä ilmoitettiin, että vuoteen 2012 mennessä sovellusten kehittämistä varten satelliittitiedot olisivat ilmaisesti, ilmaiseksi käytettävissä. Sitten on Doris-hanke olemassa, jossa 7-8 nereus aluetta, joita ohjataan Bremenistä käsiin, ovat ottamassa käyttöön pilaattihankkeita, joiden kautta pohditaan sitä, kuinka vuoden kuinka toimitaan vuonna 2012-2013 sen jälkeen, kun Eurooppa on varmistanut rahoituksen. Emme vielä ole vuodessa 2012, vaan 2010, ja nyt pyrimmekin löytymään julkista rahoitusta alueelta ja valtiolta ja mahdollisesti rakenne rahastoista GMESn kehittämiseksi. Galileo-keskustelua ei varmaankaan nähdä aivan samalla tavalla, koska kun puhutaan liikenteestä, tai maataloussovelluksista tai merenkulusta ehkä helpommin ajatellaan, että on helpompi kehittää bisnestä Galileon kuin GMESn puitteissa. Nyt näyttää siltä, että Galileon kanssa ollaan aloittamassa sama keskustelu kuin GMESn kanssa ehkä tarvitaan lopulta julkista rahoitusta, jos haluamme kehittää näitä sovelluksia. Mitä tulee naapurini niin Barsipatakiin, en tiedä koska voisimme täysin harmonisoidulla ja, mene, ja myönteisellä tavalla löytävän ei löytää yksityistä rahoitusta näihin hankkeisiin. Tähän todella liittyy vielä kysymysmerkkejä, mutta tämä yksityisen ja julkisen puolen rahoitus on todella keskeinen ongelma. Sitten haluaisin palata toisen puheenvuoroon. Se koskee hallinnointia ja ohjelmaa. Koska ohjelmasta tulee toiminnallinen, mainitsin jo GMESn, GNSSn ja Nereuksen työryhmän päätelmät. Halutaan saada varmuus hallinnoinnista alueetkin haluavat tietää, miten tämä tulee toimimaan. Myös yritykset ja paikallistoimijat esittävät kysymyksiä, kuinka tämä tulee toimimaan. Varmasti ymmärrätte, että ah, toimijoilla on vielä avoimia kysymyksiä. He haluavat tietää, kuinka ohjelmat toteutetaan, kuinka niitä johdetaan. Joten olen aivan yhtä mieltä siitä, että näihin kysymyksiin olisi vastattava koskien Galileota, koska se tulee olemaan toiminnallinen. Danke sehr, Herr Tutora. Kiitoksia, herra Tortora. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. En voi muuta kuin sanoa olevani samaa mieltä siitä, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet, mitä tulee julkisen ja yksityisen kumppanuuteen, mitä Galileon tulee. Minun hämmästyttää tietysti se ajatus, joka on ollut Galileon alkulähteillä. Siis mitä tulee sen rajoituksiin ja sitten umpikujaan, johon se joutui silloin, kun oli kysymys siitä, että meidän pitäisi saada kokoon kehitysrahat. Ja siis on kysymys myös rohkeudesta niissä päätöksissä, joita piti tehdä, jotta saataisiin aikaan rahoitus ja saadaan sataprosenttisesti julkinen ja institutionaalinen rahoitus joka mahdollistaisi sen, että Galileo-ohjelma käynnistyisi. Puhuttiin siitä, mitä GMS ESSstä on, mitä sen suhteen on tapahtunut. Siinähän mentiin suurin piirtein samaan suuntaan, eikä ole epäilystäkään siitä, että mitä tulevaisuuteen tulee, siis keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja Galileon, niin siinä on kysymys nimenomaan julkistilasta – mitä sitten tulee siihen, milloin Galileo olisi opera toimiva? Olen saanut kuitenkin tällaisen optimistisen viestin. Kaikkein vaikein on takanapäin, mitä tulee. Siis päätökset on tehty ja nyt sitten on jäljellä kaikkein vaikein, mitä tulee teollisuuteen, tekniikkaan, teknologiaan, mutta kuitenkin tässä ollaan sellaisilla alueilla ja sellaisissa toiminnoissa, jotka ovat tunnettuja. Siinä on kysymys suunnittelusta ja voidaan olla suhteellisen luottavaisia siihen, mitä on tänään ilmoitettu. Ja tässä nyt puhun siis pelkästään infrastruktuurista, ja kaiken tämän ympärillä tietysti on vielä paljon tehtävää, jotta voitaisiin varmistaa täysin toimivan järjestelmän toimivuus, siis ennen kuin se kaikki rahoitus on saatu aikaan, mutta en halua suinkaan aliarvioida sitä työtä, joka teollisuuden on tehtävä tämän suhteen. Kiitos. Tarek.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 rahoituksesta, koska tämä PPP-hanke epäonnistui. Kuitenkin halusin korostaa esityksessäni sitä, että meidän tulisi keskittyä toiminnalliseen vaiheeseen. Tässä tilanne on hiukan erilainen ja on eri parametreja Galileon palveluja varten tai niitä palveluja varten, jotka Galileosta jotka voi voit hyödyntää. Ja tehtävänä on katsoa, mitä tuloja hankkeesta voitaisiin saada ja voisiko se olla rahoituksellisesti kestävä, jos katsotaan tämän hankkeen taloudellisia hyötyjä tai muita tuloja, esimerkiksi sitä kautta, että GNSS-markkinat vahvistuvat. Kaikki nämä luvut ovat globaaleja. Se, mikä meiltä puuttuu, on jako eri palvelun aloihin tai aloihin, jotka Galileo-hanke kattaa. Jos julkisesti rahoitettu äh, Galileo äh, äh, keskitty ihmishengen turvaavaan palveluihin tai julkisesti säänneltyihin palveluihin, niin kaikille tämä kyllä sopii. Se on tietenkin hyvä asia, mutta on kuitenkin hyvä tietää, mikä osuus markkinoista tämä osuuden markkinoista nämä palvelut kattavat verrattuna esimerkiksi avoimiin palveluihin tai kaupallisiin palveluihin. Ja siksi, jotta meillä olisi selkeämpi näkemys kaupallisista hyödyistä, kun käytämme erilaisia Galileo-palveluja. Sitten Galileon hallinnointi. Tämä oli muistaakseni aivan ensimmäinen kysymys. Kyllä, tämä on hyvin monimutkainen asia. Jotta tätä ohjelmaa voitaisiin hallinnoida, tarvitaan eri tasojen yhteistyötä. Eero Tortora puhui tästä esityksessään. Siksipä uskon, että GSA-toiminta on JSAN-toiminta on erittäin hyvää ja myönteistä, vaikka äh, nyt direktiivillä muutetaankin tämän hankkeen toimintaa. Tulee gsa Ahan ja sen jakoon kahteen eri alueeseen, hallinnolliseen ja tekniseen. Niin minun mielestäni tämä voisi olla pohjana koko hankkeen hallinnoille, koska GSA on se foorumi, jossa kaikki hankkeen tärkeät toimivat kohtaavat. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 minä uskon, että näinä, näiden vuosien aikana Galileosta pitäisi tulla toiminnallinen ainakin äh, rajoitetussa muodossa ja sen tulisi tarjota peruspalveluja. Ja sitten meidän pitäisi pystyä arvioimaan näitä palveluja ja ehkä keskittymään enemmän kaupallisiin palveluihin. Ja toinen kysymys. mitä voimme tehdä, jotta toimijat tai yritykset, jotka ovat vastuussa äh, sovelluksista tieliikenteessä, mitä voimme painostaa tällaisia yrityksiä. Meidän pitäisi käyttää esimerkkinä tätä äh, lainsäädännön vaatimia sovelluksia. Me tiedämme, että eri, näillä aloilla on selkeitä standardeja, jotka selkeästi määrittelevät, mitä teknologioita on käytettävä ja miten näitä käytetään. Ja niitä käytetään viitteenä komission eri direktiiveissä. Siksi tällä tavoin tulisi toimia myös muiden sovellusten suhteen. Olisi muutettava yksittäisiä direktiivejä tämän suuntaisesti. Kiitoksia. Ja, danke schön. Jetzt wollte Frau Kiitoksia. Nyt äh, Roa Varsipataki halusi vielä sanoa muutaman lauseen. Yes. Yeah, yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa pari lausetta, mitä tulee tuloihin. Kuten mainitsin jo, niin toiminta, sovellutustoimintasuunnitelmaa pitäisi vauhdittaa, mutta haluaisin muistuttaa teitä kuitenkin säädöksestä 2008 CE-artiklasta, jossa on kysymys tämän järjestelmän yhteen sopi toimivuudesta. Tätä ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu, ja parlamentilla on tässä hyvin laajat mahdollisuudet, mitä tähän tehtävään tulee, koska tässä artiklassa parlamentilla on oikeus seurata siis sääntelymenettelyllä valvontaa. Ja olisi tärkeää myös nopeuttaa standardisointia, jota tarvitsemme. On olemassa, parlamentilla on käytettävissään monia erilaisia keinoja, eli sovellutusten vaihdut, vauhdittaminen, mikä tarkoittaa tuloja. Kiitos. Darf mich bedanken. Ähm, wir haben... Kiitoksia. Meillä on ehkä mahdollisuus vielä antaa puheenvuoro komissiollekin. Herra Farhöf, ehkä voitte antaa meille hiukan lisätietoja. Very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita paneelissa erinomaisista puheenvuoroista se, minkä näkyy näistä puheenvuoroista, on se, että haasteet Galileossa ovat, niitä on useita, hallinnollisia, teknisiä, oikeudellisia, rahoituksellisia haasteita. Kaikki nämä haasteet on voitettava. Täällä on mainittu useita asioita, jotka vaativat meidän me, meiltä työtä tulevina vuosina. Haluaisin muutaman sanan sanoa näistä puheenvuoroista ja sitten lopuksi muutaman yleisluottoisen huomautuksen. Ensimmäisessä esityksessä korostettiin pk-yritysten roolia. Tämä on tärkeä komissiolle. Olette nähneet, että hankintamenettelyssä me olemme yrittäneet tehdä asian suhteen jotain. PK yritysten rooli avaruusalalla on hankala, koska siellä tarvitaan hyvin pitkälle erikoistuneita pk-yrityksiä, mutta myöskin äh, tuotantoketjun myöhemmässä vaiheessa on mm, pk-yrityksillä on merkitystä ja tässä on suuri mahdollisuus pk-yrityksille toisin kuin muilla aloilla, joissa tarvitaan varsin suuria yrityksiä, sovelluksia luomaan, niin satelliitin navigoinnin alalla varsin pienikin yritys voi osallistua. Se tarvitsee tietenkin asiantuntevuutta, mutta muutamankin henkilön yritys voisi ryhtyä toimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäri Eurooppaa, ympäri jäsenval- kaikissa jäsenvaltioissa näistä järjestelmistä voi olla hyötyä. Sitten tässä puhuttiin tiedosta. Me olemme luomassa uudenlaista järjest- äh, internetsivua, yhteistä informaatioportaalia liittyen ohjelmien hallinnointiin, tekniseen tietoon. Ja tästä tulee lähde sitten kaikille, jotka haluavat sitä käyttää. Sitten Rova Barsi Patakin puheenvuoro. Olen kiitollinen hänen ystävällisistä sanoistaan. Komissiolle tärkeää on se, että sen jälkeen kun on noin kymmenen vuotta keskusteltu, kyllä tai ei tai ehkä Galileo, niin nyt olemme nyt olleet eh, kykeneväisiä osoittamaan, että edistystä on tapahtunut. Meillä on sopimukseen kirjattu eh, valmistumispäivämäärä ja tämä on tärkeää Tämä osoittaa, että EU on vakavissaan tämän ohjelman suhteen ja että tarpeelliset investoinnit voidaan nyt tehdä. Kuten hän sanoi, meillä on suuria haasteita edessämme, korostan yhtä. Tämä liittyy järjestelmän omistajaan. Tämä on uutta EUlla. Meillä on kyllä joitakin rakennuksia ja muita, mutta Galileo tulee olemaan ensimmäinen suuri infrastruktuuri ähm, EUn omaisuusluettelossa. Ja tämä tietenkin vaatii rahoituksellista hallintaa. Meidän on hallinnoitava äh, tätä omaisuutta kunnolla, mitä tulee siihen ähm, rahoitusvälineenä ja muutenkin hankkeena. Komissio on ryhtynyt työstämään tätä ja laajentanut ohjelmoinnin hallintaa tulevaisuudessa. Mitä tulee Totolan puheenvuoroon, niin ohjelmoinnin hallinta on erittäin tärkeää. Tämä on uutta komissiolla. Tähän mennessä olemme todellakin hallinnoineet enemmänkin erilaisia tukia. Tämä on erilainen hanke mutta monet niistä asioista, jotka hän mainitsi, ne olemme ottaneet käyttöön. Meidän on katsottava, mikä on pitkän tähtäimen suunnitelma ja onko tämä todellakin komission tehtävä vai pitäisikö meidän löytää joku toinen tapa toimia. Sitten herra Starkin puheenvuoro sovelluksista. Sovellukset ovat varmaankin yksi tärkeimmistä osa-alueista. Tietenkin infrastruktuuri on mielenkiintoista ja jännittävää. Me näemme, eh, kuinka raketit eh, ammutaan eh, taivaalle ja näemme satelliitit ja muut, mutta sovellukset määrä on valtaisa ja tämänhetkiset laskelmamme osoittavat, että maailmanlaajuiset markkinat satelliitti navigointihankkeet ohjelmille ja palveluille vuoteen 2025 mennessä tulee olemaan noin 250 miljardia vuosittain. Ja haluaisimme, että Euroopan teollisuus saisi noin kolme osan näistä markkinoista, siis 17 miljardia vuosittain. Tutkimukset osoittavat, että Galileo ja Egnos yhteensä tulevat maksamaan meille noin 750 miljoonaa vuosittain, mutta jos tämä tarvitaan, jotta voidaan luoda, tarjota näitä palveluja maailmanlaajuisesti, jos tämä on tapa, jolla tämä 70 miljardin markkinat saadaan aikaiseksi vuosittain, niin mielestäni tämä on varsin hyvä investointi. Olen hiukan varovainen liittyen niihin kommentoihin, jotka liittyvät äm, sää, lainsäädännöstä lainsäädäntöön pohjautuviin sovelluksiin. Emme saa unohtaa, että Galileo on maailmanlaajuinen järjestelmä ja lainsäädäntöön perustuvat sovellukset koskisivat ainoastaan EUta, eivätkä menisi pidemmälle, joten kaikenlainen Galileon pakollinen käyttö saattaisi toimia EU:ssa, mutta se todennäköisesti ei toimi muualla maailmassa. Ja kyse myös kuuluu, onko tämä oikea tapa toimia. Haluaisimmeko ehkä äh, neuvotella Sveitsin kanssa siitä, että Galileon käyttö Sveitsissä, äh, että sen, siinä pitäisi noudattaa samoja sääntöjä, se voisi olla varsin monimutkaista meidän on varmistettava, että EU-markkinoilla ei ole esteitä, mutta meidän tulee muistaa, että Galileo on maailmanlaajuinen järjestelmä. Sitten esitettiin kysymys parlamentin jäsenet esittivät kysymyksen, mikä on tärkein poliittinen kysymys edessämme. Meidän näkökulmastamme tärkein poliittinen kysymys on se, että miten EU voi pitkällä tähtäimellä sitoutua tähän. Tämä mainittiin myös asiantuntijoiden puheenvuorossa. Jos käyttäjillä ei ole sitä vaikutelmaa, että mm, pitkällä tähtäimellä ollaan poliittisesti sitouduttu tähän hankkeeseen, että mm, jonkinlaista vähimmäisrahoitusta on taattuna, että on globaali hallinnointijärjestelmä, niin sitten on hyvin epätodennäköistä, että ne ottavat riskin ja investoivat. Esimerkiksi ilmailualalla eh, kaikkiin lentokoneisiin olisi asetettava Galileo-vastaanottimet. Eh, tämä eh, maksaisi hyvin paljon. Ehm, sitten on koulutettava henkilökunta ja lentokapteenit käyttämään näitä järjestelmiä. Myöskin ehm, maassa on oltava oikeat järjestelmät käytössä ja tämä vaatii valtaisia investointeja ja silloin eh, täytyy ilmailualalla olla varmoja, että joka vuosi EU varmistaa, että sen maailmanlainen navigointijärjestelmä toimii. Kysymys ei kuulu niinkään, että mitä tämä maksaa ja aiommeko sen tehdä, vaan olemmeko valmiita eh, tukemaan tätä ylipäätänsä rohkea päätös 2008-2009 aloittaa hankintamenettely oli ensimmäinen askel ja seuraava askel, jonka teemme muutaman kuukauden kuluttua, on se, että esittelemme teille, miten EU pystyy tekemään näin pitkän tähtäimen päätöksen, jotta toimijat ympäri Eurooppaa sanovat, että kyllä, tämä on uskottavaa ja luotettavaa ja tältä pohjalta ryhdymme käyttämään Galileo ja Egnosta. Eräs toinen järjestelmä, venäläiset ystävämme ovat kärsineet siitä, että tätä sitoum, on ollut tällaista sitoumusten puutetta, infrastruktuurin käyttö on ollut hyvin epävakaata ja GLONASSia ei käytetä kovinkaan paljon Venäjän ulkopuolella, koska sitä ei pidetä luotettavana. Joten meidän on keskusteltava siitä, mikä on tulevaisuudessa vakaa hallinnointimalli, mitä se maksaa ja mitä aiomme tehdä. Nämä ovat monimutkaisia keskusteluja. Me tulemme seuraavan kahden, kolmen kuukauden aikana tekemään ehdotukset, jotka täällä mainittiin sitten kun uusi kollegio aloittaa toimintansa kunnolla. Me haluamme varmistaa, että kollega tekee ehdotuksensa parlamentille ja neuvostolla niin, että toisella vuosipuoliskolla tästä voimme keskustella. Ja sitten aiomme tehdä teille lainsäädäntöehdotuksia ja muita toimia. Tässä kaikki puheenjohtaja. Mich auch herzlich bedanken. Sydämelliset kiitokset ja lopuksi annan puheenvuoron esittelijämme kollega Remekille. Hän voi arvioida tätä keskustelua ja antaa vihjeitä siitä, miten toimimme jatkossa. Herra Remek. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Já eh, bych se jako spravodaj... Kiitos puheenvuorosta. Olen esittelijä, joka vastaa tästä mietinnöstä, jota kaikki kutsumme väliarviointimietinnöksi. Haluaisin esittää joitakin kommentteja jo, siitä, joita, siihen, mitä puhujat tässä minikuulemisessa ovat esittäneet. Meidän pitäisi arvi, arvostaa sitä, että asiantuntijamme ovat tosiaan ottaneet vastaan kutsun ja esittäneet omat kommenttinsa meille. Mielestäni mielipiteiden vaihto tänään oli erittäin mielenkiintoinen, se oli erittäin virikkeistä, varmasti uskon sen olevan sitä kaikille. Ja haluaisin siksi kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tämänpäiväiseen keskusteluun. Tässä on esitetty paljon mielenkiintoisia asioita, mielenkiintoisia mielipiteitä. Ja kaikki ne edistävät koko tätä järjestelmää, mutta myös mietintöäni, josta olen vastuussa. Olen erittäin iloinen siitä, että herra Beneton esitys itse asiassa vahvisti omat odotukseni ennen kaikkea, mitä tulee alueiden asemaan suhteessa Galileo-järjestelmään, koska uskon, että aluetaso on se taso, joka on kaikkein lähinnä kansalaisiamme. Ja se on eräänlainen sidos, side Euroopan ja paikallistason välillä. Ja kun näemme, kuten näemme, niin tämä järjestelmähän voisi olla, koitua kaikkien kansalaistemme hyödyksi. Arvostan hyvin suuresti myös Rova Passi, Passi Patakin esitystä. Hänhän on asiantuntija, mitä tulee koko satelliittipaikantamisnavigointijärjestelmään. Hänellä on erittäin hyvä poliittinen ja strateginen näkemys eh, ennen kaikkea, mitä tulee rahoitukseen ja tämän hankkeen muihinkin osiin. Ja olisin erittäin iloinen, jos voisimme jatkaa yhteistyötämme. Ja hyvin suuresti arvostan sitä tosiseikkaa, että hän on ottanut vastaan meidän kutsumme. Herra Tottola, kiitos myös teille esityksestänne. Kvalitní management a řízení projektu je nesmírně důležitý. ne... Monet ovat jo maininneet kuinka, tai puhuneet siitä, kuinka tärkeää tällainen laadukas hallinnointi on, ja se on erittäin tärkeää, ja me olemme kaikki tietoisia siitä. Ja nyt sitten herra Starekille. Hän esitti myös hyvin monia mielenkiintoisia ajatuksia, jotka koskivat sitä hyötyä, mitä Galileosta on ja satelliittinavigointijärjestelmästä. Tämä oli erittäin mielenkiintoista meille kaikille ja minulle henkilökohtaisesti tärkeää on se, että herra Starek edustaa nuorta sukupolvea täällä, koska nuori sukupolvi näkee ja pitää Galileoa sellaisena hankkeena, jolla on pit, siis pitkän aikavälin hankkeena ja kaikki tämä on erittäin tärkeää meille. Haluaisin kiittää myös komission edustajaa. Olen aivan varma, että tulemme jatkossa tekemään erittäin tiivistä yhteistyötä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikki on, äh, uskon, että kaikki ovat tietoisia siitä, mitä itse ajattelen kaikesta tästä, joten en aio puhua siitä ja Galileosta. Olen aivan varma, että voitte lukea näissä selitys, tässä selitysosassa hyvin monista mielipiteistäni. niin siis no, aion kaiken tämän sisällyttää siihen mietintöön, josta vastaan. Selkeää minulle on se, että joka, ikisen, joka ikinen hanke törmää kolmeen ongelmaan. Ensimmäinen on yksinkertaistutettuna rahoituksen puute. Ja sehän saa aikaan sen, että monet hankkeet viivästyvät. Ja sitten on tietysti kilpailijoita maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna siis 40 vuoden aikana on osallistuttu tusinoihin tärkeisiin hankkeisiin, mutta joka ikinen hanke joutui kamppailemaan rahoituksen puutteessa ja kaikki viivästyivät. Ja yleensä oli myös samalla hyvin kovia kilpailijoita. Olen aivan varma, että tässä tapauksessa voimme päästä kaikista näistä ongelmista kaikkien sidosryhmien ansiosta. Hyvät naiset ja herrat, olen myös erittäin kiitollinen tai iloinen siitä, että mitä aikaan tulee, niin selvitimme tämän minikuulemisen aikataulun mukaisesti. Minäkin haluaisin kiittää teitä hyvästä äh, valmistelutyöstä. Tämä kuuleminen oli meille erittäin hyödyllinen ja olen varma siitä, että teidän mietintönne tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen ja tulemme keskustelemaan siitä vielä. Äh, kollegat voivat tehdä sitten tarkistuksia ja päätämme siitä lopullisesti. Tältä päivältä tämä asia on nyt Ähm, käsitelty. Kiitän vielä asiantuntijoita ja kollega Remekkiä ja päätän kokouksen. Haluaisin pyytää ryhmien työntekijöitä kutsumaan koordinaattorit hiukan aikaisemmin tänne paikalle, niin voisimme sitten ainakin aloittaa vähintäänkin ajoissa.